haluaisin kiittää ja onnitella kollega Safia. Hänen asiakirjansa osoittaa, että parlamentti on eteenpäin. Vielen Dank, Frau Kollegin Reutova. Kiitoksia kollega Reutovalle. Sitten kollega Mikolasik seuraavana. Uh, vielen Dank, Herr